Hyvää huomenta kollegat, tervetuloa takaisin. Toivottavasti teillä oli hyvät lomat. I know this is, the room's a little... Tämä on vähän eri kokoussali kuin mitä meillä tavallisesti on. Eh, täällä täytyy kääntää päätänsä ihan 180 astetta, kun äänestetään tänään. Ja aivan aluksi haluaisin pyytää teiltä, suostutteko esityslistan hyväksymiseen? Jos hyväksytte sen, voimme siirtyä hyväksymään pöytäkirjan. Ja kyseessä on pöytäkirjakokouksesta 8. ja 9. heinäkuuta. Kaikille sopii tämä ilmeisesti. Kiitoksia ja sitten voidaan siirtyä talousarvio kaikki pääluokat. Ja tästä minuutin puheenvuoro, Rova Durand. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti siis meillä oli aika tiukat määräajat tähän lausuntoon, mutta me saimme aikaan nyt kolme kompromissitarkistusta. Ykkönen, jossa pyritään parantamaan, täydentämään meri turvallisuusviraston äh, budjettikysymyksiä, äh, samoin kuin äh, saastumisen torjuntaa ja sitten pyritään myös vahvistamaan meille se on hyvin tärkeää ja tässä matkailuakaan ei ole unohdettu, koska tämä liittyy useisiin tarkistuksiin ja kompromissi kolme liittyy tähän ja tämän kautta voimme voimme saada aikaan vahvan yhteisen kannan 2014 talousarviota varten, varsinkin äh, rautatieviraston osalta, samoin kuin meriturvallisuusviraston ja muiden kysymysten osalta. Kiitoksia tästä. Ei ilmeisesti kysymyksiä tähän. Äh, olemme tyytyväisiä. Voimme mennä suoraan äänestämään. Nyt teemme tietenkin äänestystestin tässä aluksi. Muistuttaisin teitä vielä, että tuolla yksittäisillä tauluilla näkyy tulokset. Meillä ei ole mitään isoa taulua tässä salissa. Niinpä kokeilemme äänestyslaitteita. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Oikein hyvä. Äänestys päättyy. Laitteet toimivat. Kukaan ei ylitä rajoja, joten voimme mennä ensimmäiseen äänestykseen 6651 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6657 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6633 eh, ilman 66, eli 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 00 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 03 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 04, 34 samansisältöiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa ja sitäkin seuraava eli 06, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 07 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 08 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä 16 vielä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Everybody's voted, vote is closed. Äänestys päättyy puolesta kaksi vastaan 2014 puolesta hylätty. Ja sitten 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä 25 uudestaan. Äänestys siitä alkaa. Everybody voted. Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin 17.17. 17. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18, 23 sisäl, samansisältöiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 01 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Now go on to the amendments to the draft. Seuraavaksi lausuntoluonnostarkistukset. Siinä ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahde, yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa, samoin kuin 21, 22 ja 3, joten menemme 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 siinä kohdalta, kohdalta ensimmäinen osa. Ikaasin asti puolesta vastaan ja hyväksytty. Ja toinen osa poisto puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä. Kakkososa 25. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt voimme mennä 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan. Te ainoastaan äänestätte puolesta, mutta katsotaan se, jos haluatte. No hyvä, 29 tikalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä. Hyväksytty siis. Onnittelut ja kiitokset Rova Duranille. Seuraava äänestys koskee säädösvallan siirron seurantaa täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltiossa. Tämä on yhteislausunto siinä 11 ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys. Siitä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää, hyväksytty. Onnittelut tästä valmistelijoille. Tähän päättyvät äänestykset. Ja seuraavaksi merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito. Siitä esittelijä Rova Meisner, olkaapa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos Brian. Parhaat kollegat, tiedän, että juuri meripolitiikka vaikuttaa monille ehkä hiukan vieraalta, kun on kiinnostuneempi rautateistä, mutta kyseessä on kuitenkin hyvin tärkeä politiikan ala tulevaisuudellemme ja meille kaikille näin ollen. Euroopan unionilla on seitsemän kertaa enemmän rannikkoa kuin Amerikan Yhdysvalloilla, kuvitelkaapa. Ja se pinta-ala, joka Euroopan unionilla on oikeudenkäyttöalueellaan, on suurempi kuin maa-ala. Ja tuolla merellä tapahtuu hyvin paljon, on tapahtunut jo pitkään. 90 prosenttia kaupastamme toteutuu meriteitse. Euroopan unionin ja siis muun maailman välisestä kaupasta. Ja tämä kauppa tulee lisääntymään ratkaisevasti tulevina vuosina. Samoin on perinteistä kalastusta, yhä enemmän rannikkolaitoksia, öljy, kaasu, samoin tuulienergia lisääntyy, samoin on tällaista merikaivannaisteollisuutta, kaapeleita, joita meren pohjassa kulkee. Ja tulevaisuudessa myös aaltoenergian käyttö tulee lisääntymään. Samoin meillä on jo koko joukko tuotteita esimerkiksi kosmetiikkateollisuudellamme, lääketeollisuudellamme ja teollisuudellamme, tuotteita, jotka tulevat merestä. Eli siis tällaista sinistä bioteknologiaa. Näin on hyvin tärkeää, että me käsittelemme tätä politiikkaa. Jo 2007 vuonna integroitu meripolitiikka luotiin Euroopan unionille. Kaikki jäsenvaltiot totesivat aiheen olevan hyvin tärkeää. Ja nyt meidän täytyy pohtia, miten tämä veteen liittyvä yhä lisääntyvä toiminta koordinoidaan järkevästi. Kun ajatellaan Itämerta, Pohjanmerta, Välimerta, kaikkia näitä merialueitamme ja eri talouden aloja, jotka eh, merimme liittyvät. Ja tietenkin sitten kaikkia naapur- naapureitamme näillä merialueilla, siis kolmansia maita. No, tämä integroitu meripolitiikka meillä on ollut siis vuodesta 2007 alkaen, ja on todettu jossain vaiheessa, että meidän täytyy tehdä järkeviä jakoja sen suhteen, kuka saa merellä mitäkin tehdä. Eli tarvitaan tällaista järjestyksenpitoa merialueillamme. Tässä valiokunnassa jo neljän vuoden ajan ainakin olemme käsitelleet aihetta. Vuonna 2010 kirjoitin äh, mietinnön juuri integroidusta meripolitiikasta. Sitten tuli Komotsaakkosin mietintö, jossa todella siis ihan lainsäädännöllisesti määriteltiin, että kyseessä on tärkeä Euroopan politiikan ala. Äh, samoin on kustannuspuitteet, ikään kuin tili, joka perustettiin budjettiin. Tämähän on hyvin tärkeää, muuten politiikka ei toimi, jos sillä ei ole rahoitusta. Ja sitten Spiros Danellis eh, kirjoitti viime vuonna mietinnön sinisestä kasvusta, joka sekin on hyvin kiinnostava. Sininen kasvu on Eurooppa 2020 meripilari tiedätte, että kyseessä on strategia, jonka kautta halutaan luoda kasvua ja työpaikkoja Euroopalle tulevaisuudessa. Ja me tiedämme, että tuolla merialueella on hyvin paljon kasvupotentiaalia, sininen bioteknologia, eh, rannikkoalueiden käyttöönotto ja niin edelleen. Jo nyt 40 eh, prosenttia EUn BKTstä tulee merialalta. Sehän on siis taloudellisesti äärimmäisen tärkeä ala. No niin, ja nyt meillä on sitten tämä uusi ehdotus, jossa ikään kuin tätä merta jaetaan, siis aluesuunnittelu ja yhdennetty käyttö ja hoito. No, minä jatkan puhumista puheenjohtaja, vaikka tällä on kyllä aikamoinen taustahäly. Niin, kyse on paitsi meren pinnasta, myös meren syvyyksistä ja erityispiirteistä esimerkiksi eh, samalla merialueella voi olla hyvin erilaisia eh, käyttötapoja. Tässä mietinnössä olen siitä kirjoittanut. Kun ajatellaan näitä rannikkolaitoksia, ne usein voidaan esimerkiksi eh, tuulivoimalat yhdistää vesiviljelyyn ja niin edelleen. On erilaisia mahdollisuuksia. Olimme toivoneet, että ai nythän tuleekin paikalle niin teen kaikkeni, jotta saan hoidettua tämän asian mahdollisimman hyvin ja tietenkin luotan teidän tukenne. Tässä olen ehdottanut joitain muutosesityksiä, jotka mielestäni olivat tarpeellisia. Komissio nimittäin totesi, että aluesuunnittelu kuuluu jäsenvaltioille ja myös merten aluesuunnitteluun tarvittaisiin kuitenkin eurooppalaiset puitteet, koska meret eivät tunne rajoja tällä tavoin, mutta samalla on kuitenkin kunnioitettava jäsenvaltioiden oikeuksia. Näin on ehdotettu puitedirektiiviä. Ja jo ennalta siinä todetaan, että niillä aloilla, joilla merten aluesuunnittelu on kunnossa, emme halua mitään muutoksia toteuttaa. Tämä ei mielestäni kuitenkin ollut tekstissä ihan selvää. Itse tulen Saksasta. Meillä on tuo Wattenmeer-alue, joka on valtava luonnonsuojelualue. Samalla kuitenkin rannikolla on esimerkiksi energiavoimalaitoksia ja kaikki nämä asiat on yhdistetty toisiinsa. Ne on, niistä on huolehdittu, samoin rannikkoalueiden suojelu, siis maan ja veden välinen yhteispeli. Kaikki on otettu huomioon ja nyt halutaan siis tällaista merten aluesuunnitelmia, suunnittelua ja tähän integroitua rannikkoaluesuunnittelua. Muutin tätä hiukan sillä tavoin, että totesin, että tämä rannikko suunnitelma voi tietenkin olla integroituna tähän merten aluesuunnitteluun, koska muuten maat, jotka ovat toimineet erittäin käytännönläheisesti ja erittäin menestyksekkäästi, joutuisivat tote, toteuttamaan muutoksia. Tämä on mielestäni aika ratkaiseva muutos siis. Sitten yksi selvennys, jonka tein ehdotukseen totesin, että ne jäsenvaltiot, viisi jäsenvaltiota 28, joilla ei meri rannikkoa ole, esimerkiksi Itävallalla, niin että nämä eivät tällaista suunnitelmaa joudu tekemään. Samoin esimerkiksi Pohjois-Saksassa Mecklenburg etupommerin alueella ei tarvittu ö, tiettyjä vuoristoalueisiin liittyviä lakeja, koska meillähän siellä ei esimerkiksi ole vuoristoa. No niin. Kun ajatellaan artikloja 5 ja 7, ja sitä, mitä tässä ehdotuksessa halutaan kattaa, mitä jäsenvaltioiden täytyy raportoida. Minä täydensin tätä matkailulla sekä raaka aineiden tilanteella, koska erityisesti kun puhutaan sinisestä kasvusta, meidän on otettava kaikki eri osa-alueet huomioon. Samalla viittasin kuitenkin siihen, että ei tämä ole mikään suljettu luettelo. Jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia Eh, meritalouden aloja, joita haluavat jatkossakin toteuttaa. Ja meidän on säilytettävä teksti niin joustavana, että tämä mahdollisuus jäsenvaltioille tarjotaan tulevaisuudessakin. Jäsenvaltiot päättävät, mitä siellä paikan päällä tekevät. Artikla 5 olen myös muuttanut, mitä tulee merikuljetuksiin, meriliikenteeseen. Siinä nimittäin syntyi sellainen vaikutelma ikään kuin bryssel nyt päättäisi tästä alkaen että missä laivat saavat liikennöidä No tätä jäsenvaltiot eivät todellakaan olisi purematta mielleet ja tämä ei ollut myöskään komission tarkoitus, että tähän tein nyt vain tällaisen selvennyksen. Mitä aikatauluun tulee, tämä ehdotus on erittäin kunnianhimoinen itse, toki kannatan nopeaa aikataulua, mutta luulen, että jäsenvaltiot tarvitsevat hiukan enemmän aikaa kuin mitä alun perin on ehdotettu. Samalla sitten vielä täytyy huomioida jäsenvaltioiden oikeudet, tällainen subsidiariteettiperiaatekanne on jo itse asiassa nostettu, mutta se ei menestynyt, koska jäsenvaltiot totesivat, että tämä on jäsenvaltioiden oma asia. Mutta kyseessä on nyt siis puitteet, jotka halutaan luoda EU-tasolle. Kiitos kollegat, kun kuuntelitte ja nyt kovasti jo odotan teidän kysymyksiänne ja kommenttejanne ja varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö on ollut erinomaista. Kiitoksia seuraavaksi varjoesittelijät, herra Kuhne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös Gesine Meissnerille. Hän on tehnyt aivan erinomaista työtä, hyvin käytännönläheistä. Tämä mietintöhän on ollut verkossa jo heinäkuusta lähtien ja kaikki, jotka ovat keskustellut omien hallitustensa ja aluehallitustensa eh, kanssa, pitävät tätä erittäin myönteisenä kun tässä on kyse meidän merien äh, hallinnoimista ja rannikkojen ähm, hallinnoimisesta, on tärkeää, että äh, keskustelemme näistä asioista, sovimme niistä. Kyse on rajat ylittävästä toiminnasta, raaka-aineiden käyttöä käytöstä, mutta myös meriliikenteestä, laivareiteistä. Tämä ei pitäisi tulla tätä ei, tämä aluesuunnittelu pitäisi vaikuttaa siihen, mutta niinhän Gesine Meissner on tähän kirjannutkin. Kaikki mitä nyt kirjoitetaan, suunnitellaan esimerkiksi ähm, tällaiset äh, merelliset äh, öljynporauslaitteistot, niin ne on huomioitava. Äh, me voimme hyvin sopia siitä, että Itämerellä, merellä ja välimerellä, jos ne tällaisia äm, laitoksia rannikoille rakennetaan, niin sitten putket pannaan tällaisiin käytäviin. Tämä koskee myös äh, kaasuputkia. Tämä on erittäin tärkeää myöskin mitä tulee ähm, matkailuun ja mm, kalastukseen. On tärkeää, että määrittelemme selkeästi kalastusalueet. Ympäristövaliokuntahan on tässä monessa asiassa vastuuvaliokuntana ja meidän täytyy varoa, etteivät ristiriidat kärjisty on varmasti tarpeen, että mm, määrittelemme suojelualueita. Tällaisiahan on jo, oli kyse sitten Natura 2000-alueista tai muista, mutta tämä kasvu, jota me myös tarvitsemme Euroopassa, kuten Kesine Meissnerkin sana, sehän tulee myös siitä, että valvomme meriemme taloudellista käyttöä tuhlaamatta kuitenkin tarkkaan resurssejamme ja sen huomioimme näissä aluesuunnitelmissa. Äh, lisäksi meidän pitäisi luoda ylimääräinen eurooppalainen suunnittelutaso, eli äh, kaikki se, mikä on äh, suunnitteilla, kun on kyse taloudellisesta käytöstä, niin sille olisi tällainen tasoa. Me emme tätä tasoa halua, mutta mm, muuten haluaisin sanoa, että kiitoksia Gesin, olet tehnyt hyvää työtä ja tarkistukset, jotka haluamme, voimme varmasti ensi viikon tiistaihin mennessä jättää. Kiitoksia. Thank you for the S&D. Kiitoksia. Ja seuraavaksi SD, Denais. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on hyvä painottaa sitä, että tämä ö, aloite ö, on sellainen, että siitä ei juurikaan olla unelmoitu, mutta ö, sitä tarvitaan, sitä painotetaan tässä ja useassakin tapauksessa useilla Euroopan alueilla ei pystytä suunnittelemaan asioita koska meidän täytyy ottaa huomioon myös rajat ylittävät ulottuvuudet. Me tarvitsemme yhteisen kannan, kun puhutaan Euroopan ähm, rannikkoalueista ja merestä. Tässä on useitakin mahdollisuuksia, mutta me emme voi mm, niitä hoitaa ennen kuin meillä on merten aluesuunnittelu kunnossa. Hyvin merkittävä asia, joka tässä esiin tulee, mitä tapahtuu näille MSP-aloitteille, yhdennetylle käytölle ja hoidolle. Jotkut jäsenalueet ja alueet ovat alkaneet näitä jo kehittelemään. Kun katsotaan tätä asiaa, on aivan selvää, että puitedirektiivi ja poliittinen tahto siihen on olemassa kaikki jäsenvaltiot, kaikki alueet haluavat yhtenäistää prioriteettinsa näissä asioissa niin, että me voimme saada aikaan lopultakin yhdennetyn merten aluesuunnittelu lähestymistavan. Tämä on siis keskeinen asia tässä. Ja sitten toinen asia, joka kannattaisi pitää mielessä, jos me emme sääntele talouden toimia, jotka tapahtuvat meri- ja rannikkoalueilla Euroopassa, niin käy helposti niin, että me emme pysty puuttumaan tämän alueen ympäristön laatuun. Haluan onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Se on kattava ja selkeä. Ja minun mielestäni tässä käsitellään tiettyjä määritelmiä. Siinä täytetään puutteita, joita on ollut olemassa, mutta artikla 5 tavoitteissa esittelijä tuo esiin moni eh, muotoisen käytön eh, ja se on erittäin järkevä asia, koska se perustuu dynaamiseen lähestymistapaan meriympäristössä ja sitä voidaan, voidaan käyttää talouskysymyksiin. Eh, kuutosessa myös otetaan esiin joustavuus suunnittelussa. Se on hyvin tärkeää silloin, kun halutaan yhdennetyt meren aluesuunnittelusuunnitelmat. Näillä alueilla pitää nämä asiat hoitaa ja tarvitaan paljon vielä tietoa, että saadaan näiden taustoille jotakin pohjaa. Ja e, hän suhtautuu hyvin järkevästi, realistisesti. Hän ehdottaa neljän vuoden e, siirtymäaikaa jäsenvaltioille. EUn jäsenvaltiot e, tekevät yhteistyötä ja muistavat kuitenkin, että kyseessä on hyvin aikaa vievä toimenpide ja vaikeakin. Ehkä siihen menee enemmänkin kuin neljä vuotta. Mitä tulee sitten yhteistyöhön naapurin jäsenvaltioiden kanssa, kun puhutaan rajat ylittävästä alueellisesta yhteistyöstä ja siitä, että meillä olisi yhtenäinen näkemys merialueista. Hän haluaa varmistua nyt sitten siitä, että on olemassa koordinointia ja on johdonmukaisuutta. Ja tällä tavoin voidaan saada aikaan yhteistyötä ja voidaan määritellä työolosuhteet – ja myös toimia tehokkaasti komission tasolla. Ja sitten äh, vielä lyhyesti äh, merten saatavuudesta. Tässä tavoitteet artiklassa 5 ja artiklassa 9, äh, jossa puhutaan merten aluesuunnittelusta. Aionko puuttua niihin vielä lähemmin? Kiitoksia kuitenkin kovasti esittelijälle. Kiitos. Uh, thank you for the greens, Mr. Kiitoksia uh, ja herra Taylor vihreiltä. Well, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset rouva Maisner ennen kaikkea. Minusta tämä on kaiken kaikkiaan uh, oikein hyvä mietintöluonnos. Pari seikkaa, jotka ehkä mielestäni vaatisivat vielä huomiota. Nimittäin kestävä matkailu merialueillamme ja toiseksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, niillähän on juuri rannikkoalueisiin hyvin suuria vaikutuksia näillä ilmastonmuutoksilla ja ne tulisi mielestäni tässä selvästi nostaa esiin. Kun puhumme sinisestä kasvusta ja sinisestä kestävästä kehityksestä, niin mielestäni tässä mietinnössä täytyisi selittää, että terve meriympäristö ei ole ikään kuin joku elementti, joka täytyy ottaa huomioon muiden elementtien muassa. Ei, vaan kyseessä on alue, joka mahdollistaa kestävän kehityksen toteutumisen ylipäätään. Jos aliarvioi merialuetta eh, ja tappaa rannikkoalueet, niin samalla tappaa kyllä sitten eh, kultamunia munivan hanhen. Täytyy varmistaa, että rannikko- ja merialueita suojellaan. Ja tätä varten tarvitaan erityissuunnittelua, aluesuunnittelua ja integroitua rannikkosuunnittelua ja näin voidaan luoda strategisia politiikkoja. Mutta meidän täytyy varmistaa, ettemme tuhoa sitä varallisuutta, josta sitten saamme jatkuvasti tuloa. Me tulemme varmaan tekemään joku sen tarkistuksen näillä linjoilla, mutta kyllä tämä on oikein hyvä pohja työllemme. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Ekarana Roa Fosta. Thank you, Chairman. Thank- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, kiitoksia eh, edustaja Meissnerille. Peter Van Dalen ei voinut olla täällä tänä aamuna, joten luen nyt lyhyesti, mitä hän on kirjannut ylös, mitä ehm, huomioita. Hän haluaisi kiittää eh, edustaja Meissneria hänen työstään ja hän oli noustanut esiin ongelmia liittyen heikkoon oikeusperustaan myöskin artikloihin, jotka liittyvät rannikkoon hallinnointiin, niitä pitäisi heikentää hänen mielestään ja hän oli sitä mieltä, että esittelijä oli paljon parempi kanta kuin komissiolla. Haluaisin hiukan vielä ähm, laajentaa tästä. Minä tulen äh, maasta, joka on äh, saarivaltio ja meillä on varmaan enemmän vettä kuin suurimmalla osalla muista valtioista ja yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta jäsenvaltioiden, joilla on äh, rannikkoa, pitäisi jo olla oma aluesuunnittelustrategiansa äh, käytössä. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa sellainen on. Äh, se menee Ison-Britannian parlamentille, joten meillä on jo sääntöjä ja asetuksia, jotka äh, Ison-Britannian parlamentti on laatinut, ja tämä varmasti koskee myös muita valtioita, ja meidän huolemme tässä ei ole se tosiseikka, että muka pitäisi luoda aluesuunnittelua ja pitäisi olla strategia, vaan jotkut jäsenvaltioistamme ilmeisesti eivät ole suunnitelleet, eivätkä ne tee mitään, joten jos tässä nyt sitten sanotaan, että tämä, tämä on liian tiukka tämä nämä määräykset. Meidän mielestämme meillä pitäisi olla jonkinlaiset puitteet, mutta meidän ei pidä luoda lainsäädäntöä tällä alalla. Se on aivan liian monimutkainen ala sitä varten. Siksi ehdottaisimme, että komissio sen sijaan, että se luo tällaisen laajan yleissuunnitelman, menisi niiden valtioiden pakeille, joissa ei mikäänlaista suunnittelua näytä olevan ja selvittäisi, että mitä siellä nyt oikeasti tehdään, koska se, mitä me emme halua tehdä, on luoda kaksikertaista lainsäädäntöä, luoda uusia tasoja ihan ihan turhia sääntöjä ja määräyksiä, kun meillä kerran on hyvin kattavat suunnittelumääräykset yhdistyneessä kuningaskunnassa ja varsin, varsinkin myös jossain muissa jäsenvaltioissa. Joten Kyllä e, tässä on kysymys siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi pystyä tekemään itse omat päätöksensä näissä kysymyksissä. Ja meillä ei ole mitään ongelmia hyvän, vahvan yhteistyön kanssa, joten e, huolimatta siitä, kuten sanoin herra puheenjohtaja, että edustaja Meissner on kovasti ponnistellut tämän tasapainottamiseksi seuraavan kerran, kun tapaamme. Haluaisin, että komissio tulisi tänne valiokuntaan kertomaan meille ihan tarkasti, mitkä valtiot ja kuinka e, monet valtiot valtiot ovat sellaisia, että niillä on jo kunnon säännökset käytössä, ja sitten ne jäsenvaltiot, jotka eivät tee mitään tällä alalla, ei niitä nyt nimetä tarvitse, mutta mm, sanoa, että kuinka monta niitä on. Me olemme huolestuneita joistakin näistä artikloista, joten tämä on kokonaisuudessaan ECRn kanta. Ja kiitoksia edustaja Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. I... Kiitoksia. Tiedän, että Embrasas on varjoesittelijänä, missä hän, haluatteko sanoa siitä jotakin? GUE-ryhmän puolesta, haluatteko puhua vai ei? Oikein hyvä. Herra Kramer. Kiitän luonnollisesti minäkin esittelijäämme. On todella hienoa, jos meillä on eurooppalaista meripolitiikkaa mutta jos katson pelkästään omaa maatani ja itse asiassa varmistaudun juuri siitä, että tämä sama koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita, niin eihän meillä ole edes jäsenvaltiokohtaisia poliitikkoja. Saksassa ulkoministeriö, sisäministeriö, salakuljetuksen vuoksi liikenneministeriö, maatalousministeriö, kalastuksen vuoksi ja niin edelleen ovat kaikki mukana tässä sopassa. Sitten tietenkin vielä omat liittovaltion alaiset osavaltiomme, joilla kaikilla on niilläkin omat ministeriönsä pelissä mukana joten seitsemän kahdeksan ministeriötä helposti Rahaa menee todella paljon, mutta mitä ei saada aikaan. Parin 30 vuoden ajan Saksassa on jo puhuttu yhteisestä meripolitiikasta ilman tulosta, tuloksetta. Joten nyt on kyllä korkea aika vaatia jäsenvaltioita ensin itse sisäisesti koordinoimaan meripolitiikkansa niin, että tämä hölynpöly päättyy. Tämä on kallista, eikä tästä saada mitään aikaan. Jos näin olisi, kahdeksassa tai 23 jäsenvaltiossa, joilla rannikkoa on, niin tämähän olisi aivan valtava hienoa ja saataisiin eurooppalaista yhteistyötä. Tämä tulisi koordinoida. Muuten on oikein hienoa, jos me teemme tekstin. Vaikka minä olen henkilökohtaisesti optimisti, niin minä en usko, että vaikka näin toivoisimmekin, emme kyllä omana elinaikanamme tässä asiassa kunnollista edistystä näe. Niin, Haluaako kukaan muu puhua? Menikö minulta nyt joku ohi äh, lyhyesti? Äh, itsekin haluaisin äh, sanoa muutaman sanan. Haluan kiittää esittelijää. Minun mielestäni on aivan selvää, että tässä on etelä-pohjoisjako. Pohjois, pohjoisen maat alkavat mennä kohti merten aluesuunnittelua ja sitten jotkut eteläisemmät maat eivät ole vielä edes aloittaneet tätä toimintaa. Tässä on hyvin ajankohtainen mietintö käsillä ja sitä tarvitaan. Olen samaa mieltä Michaelin kanssa, kun katsotaan ähm, merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden suunnittelua. Yleensä jäsenvaltioissa usean ministeriön alalle tulee näiden alueiden hallinto ja siinä jopa jäsenvaltion sisällä puuttuu yhtenäistä ajattelua omassa maassani. Mm, siinä on useita virastoja mukana. Aina se ei toimi kuitenkaan myös ehdotus siitä, että tämä asia hoidettaisiin kolmen vuoden sisällä sen jälkeen, kun sopimus saadaan aikaan. Se on kunnianhimoinen, vähintäänkin kunnianhimoinen. Ja jopa neljä vuotta se saattaisi olla lähtökohta, ehkäpä jo neljä vuotta on kunnianhimoinen tavoite. Tätäkin pitää tarkastella. Minä olen yleensä eri mieltä jäsenvaltioiden kanssa, jotka sanovat, että otetaan käyttöön yhdennetty käyttö- käytön ja hoidon strategia, mutta ei oteta mukaan maa-alueita, koska siinä on kyse aluesuunnittelusta. Miten voi olla rannikkoalueiden suunnittelua, jos ei ole mukana sitä rannikkoaluetta? Siinä ei ole minun mielestäni mitään järkeä. Ei voi sanoa, että siinä loppuu suunnittelu, kun meri ja maa yhtyvät. Ja sitten tuolla rannalla on jotain ihan muuta. Olen eri mieltä näiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka näin ajattelevat, ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tässä on sanottu toimivaltuussyistä, että nämä alueet pitäisi poistaa. Rouva Foster mainitsi yhdistyneen kuningaskunnan mm, saarivaltiona. Meillä on aivan valtavasti ranni, rantaviivaa. Se on aivan selvää, että kun puhutaan alueellisesti, meillä on sellaista rantaviivaa, jota pitää suojella. Ympäristönsuojelua tarvitaan aivan erityisesti. Ja siitä syystä minä olen kiinnostunut nimenomaan tästä mietinnöstä. Erinomainen lähtökohta, erinomainen mietintö. Arvostan sitä, että tässä pitää kovasti vääntää kättä vielä, varsinkin neuvoston kanssa. Niinpä lähtökohta pitää olla hyvin tiukka meidän kannaltamme. Kiitoksia joka tapauksessa. Ruva Montesi tulee maarpääosastosta. Tuliko se oikein? teidän puheenvuoronne. Ehkäpä voisitte kertoa meille, minkä tähden kolme vuotta on mahdollinen saavuttaa. No, I will not intervene on this point. <laughs> Kiitoksia. En nyt puutu tähän asiaan. Haluaisin onnitella edustaja Meissneria siitä kovasta työstä, jota hän on tehnyt, kun hän on valmistellut tämän mietinnön niin lyhyessä ajassa. Ja komissio terve, toivottaa tervetulleeksi tämän mietinnön. Äh, ja se tukee komission tarkoitusperiä ja lähestymistapaa. Mietintö sisältää myös muutamia mielenkiintoisia hyödyllisiä ehdotuksia lainsäädäntöprosessia varten ja me arvostamme tätä kovasti. Joten kokonaisuudessa voimme tukea tämän ehdotetun, näiden ehdotettujen muutosten tarkoitusperiä jos nyt voisin sanoa muutaman yksityiskohtaisemman asian, niin keskustelussakin mainittiin joustavuuden merkitys. Tietenkin komissio on samaa mieltä siitä, että joustavuus on jätettävä jäsenvaltioille jos tässä on mitään ongelmia. Toivottavasti olemme selkeä sanaisia siitä, että jäsenvaltioilla on kaikki vastuu tämän prosessin sisällöstä ja strategioiden sisällöstä, jotakin ehdotuksia liittyen määritelmiin ja ajatus ehdottaa lisämääritelmiä merisuunnittelusta ja integroidusta strategiasta, ne ovat erittäin hyödyllisiä. Haluaisin sanoa, että olemme samaa mieltä siitä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa eh, näiden strategioiden sisällöstä. Korostan tätä vielä ja korostan myös sitä, että meillä ei ole minkäänlaista ehm, tarkoitusta, eh, e-, että Euroopan unioni jotenkin mikrohallinnoisi eh, tätä ehm, rannikkostrategiaprosessia. Me olemme tämän ihan selvästi sanoneet myöskin Josantosan kappaleessa 12 ja tässä yhteydessä haluaisin tämän vieläkin äh, nostaa esiin ottaen huomioon jotkut kommentit, jotka täällä tehtiin. Äh, sitten integroidusta rannikkohallinnoinnista äh, ottaen huomioon ne konseptit, joita jollakin oli me toivotamme tervetulleeksi tämän ajatuksen muutoksesta, jota edustaja Meisner ehdotti. Kuitenkin olemme yhäkin sitä mieltä, että selkeät määräykset tämän integroidun rannikkohallinnointiprosessin tuloksista olisi parempi, joten me pidämme vielä kiinni siitä, että ehkä meidän pitäisi pitää kiinni tästä äh, aktiviteettien ja käyttöalojen äh, listasta, joka on artiklassa kahdeksan, mutta arvostamme kovasti näitä tarkistuksia, joilla yritetään löytää ratkaisu tähän keskusteluun integroidusta rannikkohallinnoinnista. Yksi tämän ehdotuksen tärkeimmistä tarkoit ehdotuksista on myös integroitu lähestymistapa maan ja meren välisille interaktioille, eli siis rannikkohallinnoille ja merihallinnoinnin koordinoinnille. Olemme iloisia siitä, että tarkistuksissa tätä vahvistettiin muutoksella kahdeksan artiklaan. Jotkut muut muutokset ovat yrittäneet vähentää tämän maan ja meren yhteyden vahvistamista. Sitten eräs toinen tärkeä ehdotuksen osa on rajat ylittävä yhdistyö. Rajat ylittävä yhdistyö on meidän mielestämme on ennakkoehto kasvolle ja ympäristön terveydelle merialueillamme. Sekin täällä mainittiin. Me uskomme, että yhteistyö on äh, erittäin tärkeää, ei pelkästään konsultaatio. Me eh, tuemme teidän ehdotustamme äh, tämän yhteistyön vahvistamiseksi jäsenvaltioiden kanssa, että pitäisi olla konsultaatiota äh, toimijoiden kanssa, äh, konsultaatio ja yhteistyö jäsenvaltioiden äh, välillä on erittäin mm, tärkeää. Ja sitten vielä nämä kommentit, joita edustaja Foster teki, jos saanen. Niin Haluaisin tässä vielä kerran toistaa sen, että meidän ehdotuksellamme me emme aio luoda kaksinkertaista lainsäädäntöä. Tämä mainitaan myös selkeästi neljä artiklassa, jossa sanomme, että jotta voitaisiin luoda rannikkohallinnointistrategia ja merten aluesuunnitelmat, niin kun jäsenvaltiot näitä luovat, niin ne voivat rakentaa jo olemassa olevien mekanismien pohjalle. Jos jossain jäsenvaltiossa siis on jo käytössä lainsäädäntöä, niin tarkoituksena ei ole muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, vaan hyödyntää sitä. Joten eh, tarkoitusperä on ihan selvä, emme aio luoda kaksinkertaisia säätelyä sellaisissa tilanteissa, joissa jäsenvaltiolla on jo järjestelmä käytössä. Ja sitten lopuksi kokonaisuudessa olemme erittäin myönteisiä tämän mietinnön suhteen ja ehdotusten suhteen, joita on tehty. Tietenkin olemme valmiita antamaan lisäselvityksiä tai tekemään vielä ehdotuksia, mutta mutta kyllä äh, täysin tuemme teidän äh, tarkistuksianne ja haluaisin äh, pyytää valiokuntaa etenemään nopeasti tässä keskustelussa ja tällä tavoin voimme jatkaa neuvotteluja neuvoston kanssa tästä tärkeästä kysymyksestä ja sitten aloittaa pian kolmikantaneuvottelut ja ehkä sitten päättää tämä äh, kysymys ennen äh, parlamentin kauden loppua. Kiitoksia. Haluaako esittelijä lisätä vielä jotain? Toki, toki yleisesti ottaenhan on niin, erityisesti nyt kun mm, palaan siihen, mitä mm, Brian ja Michel sanoivat, hienoa olisi, jos jäsenvaltiot sisäisesti pystyisivät asiat hoitamaan. No Saksahan nyt on äh, federalisminsa suhteen varsinainen maailmanmestari, silloin, kun se ei naurata, se melkein itkettää. Mutta nyt tarvitaan kuitenkin yhte, yhteisiä sääntöjä. Hienoahan olisi, jos jäsenvaltiot voisivat sopia sitten yhteisistä säännöistä. Integroidun meripolitiikan alallahan tätä on jo... Öö, ylistetty kuuden vuoden ajan ja järjestetään konferensseja, joihin minäkin olen osallistunut. Sitten on Itämeristrategia, Pohjanmeristrategia, Välimeristrategia. Meillä on koko joukko strategioita ja todella myös mahdollisuuksia parempaan tiedonvaihtoon, mutta eihän jäsenvaltiot aina ole niin helppo käsitellä sen. Kaikki tiedämme. Ja tiedän, että kyllä täällä monella niskakarvat nousevat pystyyn, kun puhutaan eurooppalaisista puitteista ja sitten sanotaan, että tämä ei kuulu teille yhtään. Mutta nyt on ensimmäinen kerta, kun lainsäädännöllisesti puitedirektiivin kautta, eli kuitenkin hyvin joustavalla tavalla, vaaditaan jäsenvaltioita toimimaan äh, yhteistyössä juuri äh, meri- aluesuunnittelun kohdalla, koska eivät meret tunne mitään rajoja. Laivat eh, seilaavat missä seilaavat. On hyvin tärkeää, että meillä on yhteiset puitteet. Ja Jackie Fosterillekin toteaisin, että ei tässä haluta päällekkäisyyttä. Minä yritin tehdä tämän mahdollisimman selväksi niin, että todetaan, että jotkut mm, jäsenvaltiot eh, toimivat miten toimivat, niin kuin esimerkiksi eh, omassa kotimaassani niin sen pohjoisrannikolla asiat on hoidettu erittäin hyvin suoja alueineen ja ekologista monimuotoisuutta kunnioittain. Kyllä se on mahdollista ja tämän haluaisimme tarjota mallina myös muille jäsenvaltioille, jotka voisivat tehdä jotain vastaavaa, koska monet eivät ole lähteneet liikkeelle ollenkaan. Voidaan todeta, että e, jäsenvaltiot ovat tässä itse syypäitä esimerkiksi Pohjoisessa asiat on hyvin hoidettu. Tämä johtuu tietenkin siitä, että niin Pohjanmeri kuin Itämeri ovat todella sellaisessa tilassa, että yhteistyötä on vaadittu ja jäsenvaltiot ovat sen ymmärtäneet. Mutta mielestäni meidän kannattaa nyt ottaa tämä joustavissa puitteissa tosin tämä lainsäädännöllinen askel. Eihän se tietenkään edes jäsenvaltioille sovi, jos ei tässä niiden toimivaltaa ja sen rajoja kunnioiteta, mutta joka tapauksessa tällaista yleistä politiikkaa nyt tarvitaan. Sitten kollegalleni Keith Taylorille toteaisin vielä, että tietenkin tämähän nyt on integroidun meripolitiikan perusajatus, että todetaan, että tarvitaan yhteistyötä. Kyseessä on hyvin herkkä alue ja meidän täytyy, kun taloudessa hyödymme niin paljon meristä ja haluamme hyötyä, puhumme vihreästä Äh, merenkulusta ja EMSassa puhutaan esimerkiksi äh, saastumisen estämisestä äh, rannikoiden läheisyydessä ja muutenkin niin, että merten hyötykäyttö, se voi toimia ainoastaan siinä tapauksessa, että meri on olemassa ja terve. Kukaan ei päinvastaista halua, siksi tämä ympäristöulottuvuus on tietenkin aina mukana. Kiitos. Niin, ja kiitän tietenkin kaikista puheenvuoroista ja huomioista. Thank you, Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa jäseniä vielä siitä, että tämä on mietintö. Äh, siinä sovelletaan äh, sääntöä, jossa käytetään vahvistettua yhteistyötä. Määräaika tarkistuksille on 10. päivä syyskuuta puolilta päivin. Ja toivottavasti äänestämme 5. päivä lokakuuta valiokunnassa. Määräaika tarkistuksille on siis 10. syyskuuta Minulla ei ole kalastusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan päivämääriä, mutta kymmenes päivä joka tapauksessa. Eh, kiitoksia oikein kovasti. Ja seuraava kohta on ehm, yhdennetyt paketin jakelumarkkinat eh, sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi. Siinä esittelijänä Michel Dantin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Sähköisen kaupankäynnin nousu on selvää, se luo paljon työpaikkoja, mutta ei voida puhua todellisista eurooppalaisista markkinoista. Ainoastaan 9 prosenttia kuluttajista ja 18 prosenttia talouselämästä, liike-elämästä eh, hoitaa asiat sähköisen kaupankäynnin kautta. Asiaa pitää parantaa. Eh, muussa tapauksessa meillä on 28 eri markkinaa. Eh, nyt tärkeä asia on paketin jakelumarkkinat, kun paketteja jaellaan, niin pitää pitää myös kuluttajat tyytyväisinä tässä on useitakin kohtia. Ensinnäkin Euroopan markkinat ovat postialalla hyvin pirstaloituneet. Tässä pitäisi olla lisää yhteistyötä verkostojen välillä. Tämä on hankala asia, koska operaattorit ovat kilpailuasemassa keskenään. Ja voidaan todeta, että Euroopan postiverkostot eivät toimi yhteen niin paljon kuin voitaisiin toivi, toivoa ja tällä tavoin myös laatu kärsii usein ja Niinpä ensimmäiseksi kärsivät pk-yritykset, kuitenkin ne ovat suurin osa sähköisen kaupankäynnin tekijöistä. Ja tällä tavoin on ainoastaan muutama johtaja näissä sähköisen kaupankäynnin toimijoissa aivan äh, selkeästi äh, voidaan nähdä, että Euroopan äh, vahvat sähköiset kaupankäynnin markkinat mahdollistavat todellisen sähköisen kaupankäynnin. Sitten merkinnät ja todistukset, siinä pitäisi saada aikaan parempaa yhteentoimivuutta. Tässä pitäisi saada myös Euroopan tasolla saada toimituskustannukset pienemmiksi tällä toimialalla sanotaan, että toimitaan eh, paljon ja komission pitää eh, seurata näitä töitä. Eh, nyt postidirektiivi saamme siitä aivan piakkoin arviointikertomuksen. Nyt on vielä ennenaikaista antaa lainsäädäntöä tässä asiassa ja niinpä uskoisin, että markkinat eivät ole vielä kypsät. Lisäksi hyvin äh, vähäinen kilpailu rajat yrittävissä toimissa. Äh, eli muut kuin historialliset postitoimijat, äh, ne eivät ole tunnettuja. Edelleenkin pitäisi rohkaista selkeämpään palveluun niin, että kaikki palvelun ketjun tekijät ovat siinä mukana. Myös lausunnon lyhyys on johtanut siihen, että minulla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa esiin kaikkia näkökohtia. Edelleenkin tässä on tärkeä tekijä kilpailukysymys ja minun mielestäni on tärkeää vahvistaa tätä kuviota Euroopan tasolla. Lisäksi sosiaaliset olosuhteet, kannattavuus, kolmanneksi vaikutus kaupunkiliikenteeseen, Eh, ja eh, ympäristöpäästöihin. Eh, herättäisin kysymyksen, kenen pitäisi olla vastuussa tavaran toimituksesta, kun kyseessä on sähköinen kaupankäynti. Sähköisen kaupankäynnin osapuolet ovat tehneet sopimuksen keskenään ja se vaikuttaa kyllä kuluttajahintoihin. Niinpä sähköisen kaupankäynnin tarjoaja on vastuussa suhteessa tilaajaan. Voidaan todeta, että paketin kulku, se, sen kulku ei ole välttämättä tyydyttävä kuluttajan näkökulmasta. Hän ei aina tiedä, kenen puoleen voisi kääntyä silloin, kun tulee ongelmia. Ja näin pitäisi parantaa sekä laatua että tietoa eh, koskien eh, paketin jakelua. Meidän pitäisi yhtenäistää eh, nämä käytännöt verkkosivuilla ja haluaisin ehdottaa, että komissio tekee töitä ajatellen merkejä ja todistuksia, jotka liittyvät toimituspalveluihin. Tällä tavoin voitaisiin kannustaa yrityksiä parantamaan palveluansa ja näin voisivat myös kuluttajat vakuuttua siitä, että palvelut toimivat. Tässä siis minun lausuntoni lyhyesti olen kuullut useita osapuolia sähköisessä kaupankäynnissä. Tällä alalla tarvitaan parempaa palvelua, parempaa jäljitettävyyttä, parempaa vastuunkantoa. Ennen kaikkea tässä pitäisi toimia nopeasti, soveltaa nykyistä lainsäädäntöä ja näin voimme edistää sähköistä kaupankäyntiä Euroopassa. Lisäisin vielä, että IMCO on samalla, samalla linjoilla omassa analyysissään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Dantan. Seuraavaksi herra Katrai eh, SDstä. Oh. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että Rova Pernio. Hän on tässä varjoesittelijä. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle ja hän pyysi minua tilallensa. Ja totta kai me haluamme kiittää esittelijää Michel Dantania. Hän on ottanut vastaan hyvin merkittävän haasteen tässä ja hyvin rajallinen ala hänelle on annettu lausuntoa varten Ensinnäkin toimituspalveluiden laatu ja muut näkökohdat silloin, kun katsotaan sitä, että pitäisi selventää vastuukysymyksiä kohta kolme. Me haluamme mennä vielä pidemmälle näissä tarkistuksissamme, varsinkin mitä tulee business to business kaupankäyntiin Tämä äh, liittyy nimenomaan äh, siihen, äh, että nämä tekijät ovat tietenkin aivan mm, erilaisia Amazonille kuin pienille tekijöille. Ja sitten jäljitettävyys, siinä mennään hyvään suuntaan ja me voisimme ehkä miettiä myös sitä, että otetaan huomioon Postiliiton näkökulma tässä ja sitten avoimuus ajatellen kuluja ja hintoja. Tässä voitaisiin vielä parantaa paljonkin asioita. Tässä pitäisi mennä nopeasti eteenpäin, jotta voidaan vahvistaa varsinkin rajat ylittävissä tapauksissa mahdollisuuksia. Olen sitä mieltä, että nyt voitaisiin uudestaan katsoa postidirektiiviä. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Tässä pitäisi kuitenkin arvioida sitä, eikä pitäisi mennä sen pidemmälle tässä paketin toimitusasiassa. Muussa tapauksessa se ei edistä välttämättä mitenkään palveluiden laatua. Ja lopuksi vielä olemme pahoillamme siitä, että sosiaalista näkökulmaa ei ole otettu esiin. Me haluaisimme puuttua siihen, koska paketin toimitusala on sellainen, jossa usein unohdetaan työntekijöiden oikeudet. Siinä on paljon mukamas itsenäisiä työntekijöitä Tämä ei paranna mitenkään palveluiden laatua. Meidän pitää ottaa huomioon se, ettei suosita tämän tyyppisiä toimia. Tässä siis muutama huomio meidän osaltamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Rova Meissner. Ja, vielä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tästä, tai valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta. Totta on, että me olemme tosiaan vain lausuntovaliokunta äh, lausunto. Valiokunta. Tässähän IMKO on todella vastuuvaliokuntana, mutta tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe meille ihan maailmanlaajuisesti hoitaa näitä asioita mahdollisimman pian itse kuulun siihen sukupolveen, joka yleensä käy kaupassa ostamassa tavaransa eikä niinkään tilaa niitä netistä, mutta minun tyttäreni on aivan maailman mestari sähköisessä kaupassa, tilaa kaiken netistä, joten on hyvin tärkeää, että me olemme tämän trendin harjalla. Kun ajatellaan ne Yhdysvaltojen kanssa tehtävää sopimusta, niin sähköisellä kaupalla on merkitystä, sillä on hiukan pelätty sitä, no, että esimerkiksi kirjakaupat joutuisivat kertakaikkiaan sulkemaan ovensa, kun kaikki tilataankin netin kautta. Tässä nyt hiukan kärjistäen ehkä, mutta joka tapauksessa on äärimmäisen tärkeää ja tämä on todettukin, että pitää huolehtia siitä, että PK-yrityksemme, joita haluamme tukea, saavat mahdollisuudet olla mukana markkinoilla. On erittäin suuri vaara, jos kaikki vain tilaavat netistä ja ajattelevat, että jaa, jaa, ei tämä mitään maksa tämä kuljettaminenkaan. Ja jos on jotain, jotain äh, vikaa tai virhettä, niin äh, sekin on hirveän helppoa sitten se palauttaminen. Mutta ei tämä nyt ihan näinkään ole. Jostainhan täytyy sitten äh, kuitenkin tätä säästöä saadaan. Esimerkiksi Amazonilla on ollut äh, tiettyjä skandaaleja erittäin huonoista työskentelyolosuhteista ja äh, palkkojen polkemisesta, mutta joka tapauksessa seurattavuuden siitä, missä paketti on, kuka on vastuussa, täytyy olla hyvin selkeä ja erityisesti rajat ylittävissä toimituksissa vastuukysymys siinä tapauksessa, että tämä paketti esimerkiksi vahingoittuu, tuote vahingoittuu, asian on oltava selvästi säännelty. Siksipä on tärkeää, että meillä on mahdollisuus tähän lausuntoon. Kyse on kuitenkin kuljetuksista, jotka nämä paketit tuovat perille. Enpä tässä halua sen enempää lisätä, koska valmistelija ja SD-ryhmä jo sanoivatkin lähestulkoon kaiken. Kyllä varmaan saamme oikein hyvän lausunnon aikaan. Tarkistuksilla sitä voi vielä parantaa. Kiitos. Rouva Lichtenberg. vihreistä, olkaa hyvä. Um, you can, uh, können... Me voimme emme voi keskustella täällä näistä kuljetusketjusta ilman, että puhumme Amazonista ja että puhumme ajo- ja lepoajoista. Nämä ovat kaksi asiaa, joilla on suuri merkitys. Minä tässä asetun sen taakse, mitä Ilka Draui sanoi. Tämä sosiaalinen aspekti juuri sen jälkeen, mitä viime kuukausina on tullut esille suuryrityksissä, niin sitä ei voida unohtaa, koska juuri tällä alalla, kun on kyse tällaista päät- pätkätöistä, matalapalkkatöistä ja sosiaalisesta polkumyynnistä niin erittäin merkittävä. Meidän on muistettava tämä tämänhetkisessä markkinatilanteessa joka on melkein sama kuin rekkaliikenteessä, on vain muutamia erittäin suuria yrityksiä, jotka yrittävät työntää toistensa markkinoilta, ja tämä usein tulos tehdään työntekijöiden selkänahasta ja sitten on paljon sellaisia pieniä, jotka yrittävät päästä markkinoille, mutta eivät siinä onnistu. On huomioitava, että markkina on rakentautunut jo hyvin kielteisellä tavalla, kun on kyse työolosuhteista, mutta myös turvallisuudesta ja normien noudattamisesta toimituksessa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä painopistealue. Hmm, sitten tästä kvaliteetista meillä on tämä suuri ongelma, että jos pakettia ei toimiteta, niin silloin ei välttämättä ajatella toimittajaa, vaan mahdollista petosta. Nettikaupassahan on tämä ongelma, että hyvin omituiset yritykset eivät välttämättä lähetä näitä tavaroita, vaan ainoastaan käärivät rahat ja tästä tulee hyvin hankala kysymys myös toimittajille sitten kaupan käyjät, eh, joille on annettu lupa, se on otettava myöskin huomioon. Se, että sanotaan, että liberalisointi mm, järjestää kaiken ihan itsestään, niin olemme kyllä huomanneet jo joissain asioissa, että näin ei aivan ole. Eh, tämä teoria ei aivan pidä paikkaansa. Sitten äm, ajo- ja lepo. Äh, ajat kuriireilla tämäkin on nostettava esiin, koska tämä on se painostus, joka ikään kuin tulee näiltä suurilta yrityksiltä. Ja sitten myös kuljetuksen hiilimäärän vähentäminen, sekin on ottaa huomioon. Meillä on hienoja periaatteita, mutta jos me emme niitä noudata, niin sitten tällaiselta asialta viedään arvo, eikä tässä voida puhua epäreilusta kaupankäynnistä, joten kyllä meidän täytyy muuttaa useampia asioita tässä asiassa. Check. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kolecek. Děkuji, eh, pane předsedo. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen eh, tässä nyt kyllä tämän valiokunnan edustaja ja pahoittelen, että tulin myöhässä. Äh, nyt minu, minun lentokoneeni ei kuljettanut minua tänne kuljetusvaliokunnan kokoukseen ihan niin kuin olisi pitänyt, nimittäin Prahan kentällä oli sumua. Pahoittelen myöhästymistäni. Kun ajatellaan sähköisen kaupan markkinoita ja pieniä yrityksiä, mitä pienet yritykset meiltä toivovat? ne toivovat meiltä selkeitä sääntöjä. Tällä hetkellä markkinat ovat hyvin sirpaloituneet ja eri jäsenvaltioissa on erilaiset säännöt. Meidän on harmonisoitava nämä perusstandardit ja säännöt. Tästä puhuimme jo viime parlamenttikaudellakin, eivätkä meidän ponnistelumme johtaneet yhtään mihinkään. Herra Dantan puhui tässä sertifioinnista. Se on erittäin hyvä ajatus. Sitten pakettien jäljitettävyys. En ole ihan varma siitä, onko se kovinkaan merkittävä pienen tilauksen kohdalla, mutta kun on suuri tilaus, meillä on vaikkapa Galileo-järjestelmä käytössä, miksi sitä ei käytettäisi myös tähän? Sähköisessä kaupassa kuitenkin yleensä puhutaan pienistä paketeista, ja me varmaan Galileo niiden jäljittämiseen tule käyttämään. Rova Meissner mainitsi ähm, Yhdysvaltain kanssa käytävän kaupan. Minä tiedän äh, myös, että sähköistä kauppaa käydään valtavasti Kiinan kanssa, mutta Kiinan kanssa ei ole minkäännäköisiä sopimuksia eikä mitään standardeja. Kiina on maailman äh, toisella puolella. Tällä hetkellä asiat sujuvat suhteellisen hyvin vielä. Sitten tuo vastuukysymys on todella asia, joka toden totta on hoidettava, mutta vielä huolestuneempi olen pakettien toimitusmarkkinoiden työskentelyolosuhteista. Meillähän on direktiivimme, jotka koskevat muun muassa kuljetuksia, mutta en ole ihan varma siitä, että näitä lakeja aina kunnioitetaan. Tosiasiahan on, että vaikka sääntöjä suuret rekkayritykset vaikka kunnioittaisivat, niin entäpä sitten pienet kolme, korkeintaan kolme ja puoli tonnia painavat ajoneuvot. Nämä mm, henkilöt työskentelevät yleensä koko päivän aivan kamalissa olosuhteissa, eivät välttämättä kuljeta kovin suuria määriä, mutta hyvin pitkiä matkoja ja hyvin, hyvin pitkiä työpäiviä. Enkä ole yllättynyt, ettei onnettomuuksia tapahdu tämän enempää. Tarvitsemme standardit toki Euroopan unionin sisällä, mutta kiinnittäisin huomionne siihen, että kyse ei ole yksinomaan EU-asiasta, kyse on maailmanlaajuisesta asiasta. Ajatellaan tätä sähköisen kaupan määrää Kiinassa. Tulevaisuudessa sitä käydään varmaan myös Bangladesin kanssa, Afrikan ja latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Nekin on muistettava. Rova Sanova. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutama pienempi seikka. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Hän on luetellut useita merkittäviä näkökohtia. Minä olen samaa mieltä siitä, että pitää painottaa laatua, hintoja ja avoimuutta, ja samoin kuin nämä hallinnolliset taakat. Minä olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tämä on suuri ongelma eniten pk-yrityksille. Ja hän mainitsi myös sen, että pitäisi selventää vastuukysymykset. Nyt tarvitaan erikseen vielä määritelmät siitä, kuka on vastuussa mistäkin. Sähköinen kaupankäynti, siinä eri osapuolet ja niiden vastuut. Kyseessä on hyvin pirstaloitunut markkina, niin kuin tässä jo sanottiin, ja on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat, että me puollamme työntekijöiden oikeuksia, ja tämä pitäisi olla todellakin mukana tässä esityksessä. Me emme halua että kulkee tyhjiä, puolityhjiä rekkoja ympäri Eurooppaa. Olemme tässä suhteessa hyvin herkäkorvaisia. Kiitoksia, herra Volte. Uh, kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama lisäkommentti. Ensinnäkin kiitoksia esittelijälle tai lausunnon laatijalle. Kolme kommenttia. Ensinnäkin mielestäni erittäin myönteistä, että että sähköisellä kaupankävijällä tai yrityksellä nettikaupalla on vastuu tästä seurattavuudesta. Kuluttajien näkökulmasta on tärkeää, että syntyy yhdenmukaista. Se mitä, suutta, se, mitä kohdassa neljä sanotaan, että pyydetään komissiota toimivan, minä ehdottaisin, että komissio kautta pyydetään tekemään aloitteita mm, ottaen nämä pakettipalvelujen tarjoajat mukaan ja tietäen, että ne ole aina pelkästään eurooppalaisia pakettipalvelujen tarjoajia, vaan näitä palveluja tarjotaan maailmanlaajuisesti ja ne olisi maailmanlaajuisesti otettava mukaan tähän aloitteen tekoon, jotta löydetään hyvä ratkaisu, niin kuin esimerkiksi lento noilla matkatavaroiden huolinnassa on huomioitu. Se on ihan itsestään selvää, että maailmanlaajuisesti voidaan seurata ja löytää matkatavara, joka ei ole tullut samalla lennolla meidän kanssamme perille asti. Ja sitten kohdassa viisi minä olen sitä mieltä, että tämä muotoilu on vähän liian yleinen, kun sanotaan, että rajat ylittävä kilpailu on liian heikkoa. Joissain valtioissa tämä on ihan eh, toimivaa ja toisissa ei. Tätä pitäisi hiukan eh, heikentää, sanon, että joissain jäsenvaltioissa eikä yleistää tällä tavalla. Eh, tässä minun kommenttini muuten täysi tukeni esittelijän työlle. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Eh, Täällä ei ole komission edustajaa paikalla. He eivät ole jäljitettävissä tässä vaiheessa. Varmasti tuonne pakettien sekaan kadonneet ovat. Does he want to... Niin, haluat, haluatteko sieltä? Is that Mr. Delamotte? Onko siellä herra Delamotte? Herra Delamotte. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Sain puheenvuoron vielä. Minulla ei ole paljonkaan kommentoitavaa. Haluaisin onnitella vain esittelijää eh, näistä laadukkaista ehdotuksista, samoin kuin eh, laadukkaista kommentoista, joita täällä on esitetty. Tämä menee aivan samaan suuntaan kuin mitä, eh, minne me yritämme mennä joten olen tyytyväinen siitä, että keskustelu menee eteenpäin. Tämä oli vihreän kirjan ensimmäinen tavoite, että saadaan keskustelua eteenpäin ja saadaan kaikki osapuolet saman pöydän ääreen. Kiitoksia. We partially found the No niin, sinne sitten nämä paketit menivät. Kiitos, herra Dantan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puhujille Sanoisin vielä, että minun mielestäni tämä on hyvin johdonmukainen täydentävä keskustelu. Äh, haluaisin kiinnittää huomiota vain yhteen kohtaan, äh, jota kukaan ei ottanut esiin. Me puhumme täällä valiokunnassa usein kaupunkiliikenteestä ja ruuhkista kaupungeissa, äh, sähköisen kaupankäynnin kehitys, sen tilalle on tullut tilanne, että aivan yhtä paljon siirrellään tavaroita, koska ihmiset eivät mene kenkien luo, vaan kengät menevät ihmisten luo. Se tarkoittaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Meidän täytyy miettiä näitä toimituskysymyksiä en usko, että voidaan mennä lopullisesti todellakin siihen, että viedään tavarat ovelle asti. Meille, meidän täytyy löytää toimituskysymyksissä keskitettyjä kysymyksiä. Muussa tapauksessa kaupungeissa enää voi hengittää. Okay. Well, I'm... No niin, minä uskon kuitenkin kovasti ovelle tuotavista palveluista mutta kiitoksia kovasti kuitenkin. 18. päivä syyskuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille ja 5. marraskuuta olisi äänestys valiokunnassa. IMKO äänestää 16.17. joulukuuta eli 18. päivä syyskuuta määräaika tarkistuksille ja 5. 5. marraskuuta äänestys. Ja sitten monivuotinen rahoitus EMSAn osalta. Herra Taylor, olkaa hyvä. Ciao. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No, minä olen tosiaankin tässä esittelijänä ja haluan todella kiittää kollegoja erittäin rakentavista tarkistuksista sekä tuesta mietintöluonnoksilleni. Jotkut näistä tarkistuksista ovat todella vieneet minun ajatuksiani pidemmälle ja ne ovat oikein hyviä, erityisesti tarkistukset 2021 äh, Dominic Flastolta. Kovasti myös äh, arvostan äh, huolenaiheita liittyen laajentumispolitiikkaan sekä naapuruuspolitiikkaan ja näiden rooliin ajatellen Euroopan meriä. Mutta kovasti kovasti ilahduin puheenjohtaja, kun havaitsin, että kollegat olivat samassa veneessä kanssani todeten, että tarvitaan lisärahoitusta, lisää varoja, enemmän kuin mitä komissio on ehdottanut. EUSA tarvitsee nämä rahat. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole. No ei se tietenkään mitään rakettitiedettä ole, sitä kuka ole väittänytkään. Se on meritiedettä, aivan, parhaat kollegat. EMSA tarvitsee rahansa, koska itse lisäämme sen toimivaltaa asetuksessa saattaa vuodelta 2013. Ja se joutuu muun muassa huolehtimaan öljy- ja kaasuporauslauttojen öljyvuodoista. Ja nyt tarvitaan tehokasta EU-tukea myös alusten mm, vuodoille, jotka saastuttavat meriämme. Ja me tarvitsemme todella kestäviä vastauksia tämän saastumisen rajoittamiseen. Tätä varten EMSA tarvitsee lisää rahaa. Kunnollisen budjetin. Ei tämä ole ollenkaan monimutkaista. Uusia öljy sekä kaasu esiintymiähän on löydetty itäisellä välimerellä ja tämän lisäksi meillä on, paitsi että meillä on näitä offshore-rannikkoalueiden esiintymiä, niin niitä on myös kauempana ja tämä tarkoittaa sitä, että öljy- ja kaasutankkereita kulkee merillä yhä enemmän, joten riskit kasvavat. Tässä itse asiassa niin Mustalla merellä kuin Välimerelläkin on otettu käyttöön uusia aluksia, alustyyppejä. Ja meidän täytyy todella säilyttää tämä verkosto, joka meillä on näissä vuoto- ja saastumistapauksissa, joka voi reagoida mahdollisimman välittömästi. Ajatellaan erityisesti nyt tuota Välimeren tilannetta. Täällähän on tehty hyvin hyödyllinen ehdotus siitä, että katsottaisiin, miten satelliittivalvonta voi löytää muun muassa merirosvoja avomereltä. Eli kyse on näistä erilaisista aluksista, joita tarvitaan siinä tapauksessa, että tapahtuu saastumista tai tällaisia vuotoja ja tähän tarvitaan yhteistyötä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on itse asiassa antanut oman lausuntonsa tähän mietintöluonnokseen liittyen, ja he olivat samaa mieltä meidän kanssamme äänin 179 puolesta yksi vastaan. TSKkin katsoi, että komission ehdottama rahoitus ei ole oikealla tasolla. Tuo 160 miljoonaa euroa seuraavan rahoituskauden ajaksi. Ja tämä on täysin riittämätön seitsemälle vuodelle, kun ajatellaan tätä uutta toimivaltaa. Ja jos muistetaan se, että nyt päättyvä rahoituskehys oli 154 miljoonaa euroa, eli he saavat lisää työtä, mutta eivät lisää rahoitusta seuraavalle kaudelle. Toden totta, alkuperäinen ajatus Euroopan meriturvallisuusvirastoa perustettaessa oli vastata esimerkiksi prestiisi- ja Erika-tyyppisiin katastrofeihin ja sitten todella rajoittaa ja minimoida niiden ympäristöllinen, taloudellinen ja inhimillinen vaikutus. Ja tätä varten tarvitaan meriturvallisuusvirasto, jonka rahoitus on kunnossa nyt, kun on havaittu, että virasto toimii hyvin, miksi lähteä nyt säästämään, koska hy- hyvin toimiva virasto säästää kustannuksia, jos katastrofeja, onnettomuuksia tapahtuu jatkossa? Tämän verran minä halusin sanoa, en halunnut mennä tässä vaiheessa nyt yksityiskohtiin noiden tarkistusten suhteen. Meillähän on varjoesittelijöiden kokous ensi viikolla keskiviikkoiltapäivällä Strasburgissa ja tuolloin varmaan voimme vielä hioa näitä muutamaa jäljellä olevaa yksityiskohtaa, jotka ovat hiukan auki. Mutta kaiken kaikkiaan minu, minä olen sitä mieltä, että tämä on aika järkevä suositus ja toivon, että valiokunta antaa sille tukensa. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra de Grandes EPPstä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No niin, nyt meillä on tässä edessämme tapaus, jossa keskustelemme siitä, että toimiiko EMSA hyvin vai toimiiko se huonosti ja että hoitaako se ne tehtävät, jotka sille aikoinaan annettiin. Mehän olemme olleet tyytyväisiä sen toimintaan ja siihen, että nämä uudet tehtävät, uusi toimivalta sille tulee antaa, ihan niin kuin meidän esittelijämme tuossa äsken totesikin. Ja nyt me mietimme sitten sitä, että miten tämä kaikki maksetaan, mistä tulee rahoitus. Jos me olemme nyt johdonmukaisia, niin sittenhän meidän on myös rahoitettava ne toimet, joita olemme EMSalta pyytäneet. Mutta mutta, mutta tässä on yksi ongelma, joka ei ole ollenkaan pieni ongelma, nimittäin se, että meillä on yhä vähemmän rahoitusta ylipäätään. Äh, nyt olemme kuulleet, että pientä lisäystä EMSalle on annettu, sehän on jo tervetulleita, mutta nyt meidän täytyy pohtia kuitenkin näitä asioita mahdollisimman realistisesti, mikä on mahdollista, mikä on toteuttamiskelpoista. Ja kyllä minä uskon, että me ihan järkevän sopimuksen saamme aikaan. Kuitenkin samalla täytyy muistaa, että kaikki nämä tarkistukset ovat aika, aika maltillisia kuitenkin. Mehän olemme todenneet, että yhtäältä virastolla on lisärahoitustarvetta ottaen huomioon sen lisätoimet, mutta samalla on kuitenkin muistettava, että talouden tilanne on tällä hetkellä tiukka. Komissiohan öö, öö, sentään äh, on nostanut tätä äh, rahoitusehdotusta 150-460 miljoonaan. Eli kyllä komissio on analysoinut tätä tilannetta. Mehän olimme yhtä mieltä esittelijän kanssa, samoin muut varjoesittelijät, arvon kollegat, jotka olivat mukana, herra Fleckenstein muun muassa totesi, että rahaa tarvittaisiin vielä enemmän. Minä en kuitenkaan ole nyt ihan varma, että kannattaako meidän vaatia vaikkapa 190 miljoonaa, niin kuin herra Fleckenstein. Meidän täytyy olla realistisia. Tässähän esittelijä ei ole nyt tehnyt muutoksia näihin komission numeroihin. Hän on keskustellut komission kanssa, EMSAn kanssa, saadakseen selville, mikä on vähimmäismäärä, joka on saatava, jotta EMSA voi hoitaa vastuunsa. Kyllä meidän täytyy nyt olla realistisia ja käyttää vähät käytettävissä olevat rahat mahdollisimman järkevällä ja no, säästäväisellä tavalla. Olen tässä nyt puhunut monien kollegojen kanssa ja kyllä me kaikki olemme olleet sitä mieltä, että tätä malttia tässä nyt tarvitaan. Me olemme sitä mieltä, että että analyysi, joka on aikoinaan tehty, kun uudistettiin EMSAn vastuualueita ja ehdotettiin näitä tätä uutta rahoitusta, ja me tietenkin sitten kysyimme, tai puhuimme myös viraston edustajien kanssa. No, tietenkin nyt on uusia tehtäviä ja esittelijän ehdotus esimerkiksi siitä, että maksetaan kaksi uutta alusta, yksi toimisi Kanarian alueella, joka on kovin lähellä minun sydäntäni, no meillähän Espanjassa ei ole itse asiassa öljyyn poraustoimintaa, mutta vaikuttaa siltä, että esiintymiä saattaisi löytyä ja kyllä tarpeen on, että me toimimme näillä alueilla. Ja nyt kun puhutaan näiden alusten hankinnasta, tämä tietenkin maksaa myös niiden muutostyöt maksavat niin, että ne voivat huolehtia sitten niistä tehtävistä, joista niiden pitää huolehtia. Mutta nyt siis luotan täysin meidän esittelijäämme ja uskon, että voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka on äh, näiden tämän nykytilanteen tasolla. Rahaa ei ole kovinkaan paljon, sen kanssa on elettävä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Laiky S ja D. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tässä edustaa kollega Fleckensteinia, joka on valinnut edustajan maasta, jossa on äh, suuri eh, tällainen äh, merialan perinne, mutta yritän nyt kuitenkin tässä äh, toimia niin hyvin kuin voin. Meidän täytyy nyt keskustella siitä, että mitä me haluamme. Haluammeko enemmän toimivaltuuksia, enemmän vastuuta? Ja jos nyt paperilla tarkastellaan EMSAn toimivaltuuksia, öljy- ja kaasuporauslautoilla. Jos sitä halutaan laajentaa, niin sitten se on kyllä yksi asia, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan myös budjetti, joka sen mahdollistaa, ja on nyt suuria epäilyjä sen suhteen riittääkö nykyinen budjetti. Ja jos tätä halutaan, niin sitten on myös varmistettava, että riittävä budjetti on olemassa. Minulla on se vaikutelma, että Euroopan komissio tällä alalla ei ole huomioinut ähm, taloudellista kehitystä, inflaatiota, uusia tehtäviä ja niin poispäin. Siksi pitäisi vielä keskustella tästä. Kollega Fleckenstein ehdottaa 190 miljoonaa euroa äh, vuosille 2014-2020. Tämä on enemmän kuin komission ehdotus, mutta tällä tavoin varmaan tämä toimivaltuuksien laajeneminen olisi mahdollista. Tässä on myös kyse siitä, että toimivaltuuksia laajennetaan järkevästi eikä vain laajenneta laajentamisen halusta, mutta Sinetin Clean Seanet on varmasti erittäin tärkeä kysymys. Tarvitaan erityislaitteistoa, uusia äh, torjunta-aluksia. Tämän täytyy näille täytyy myös palkata ammattitaitoista ja pätevää väkeä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että on varmasti mahdollista löytää kompromissi niin, että voidaan saavuttaa yhteinen tavoite, mutta se tietenkin tarkoittaa, että kaikki liikkuvat hiukan. Kiitoksia. Liberal. Liberaaleista seuraavaksi. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua toistaa enää sitä, mitä kollegat ovat tässä jo sanoneet, että eh, mistä tässä nyt on kyse. Kyse on eh, EMSAn rahoitusosuuksista. Haluaisin ensin kiittää EMSAa koko henkilöstöä ja eh, sitä, miten he hoitavat työtänsä, samoin kuin Esittelijä haluaisin kiittää. Olemme pääasiassa samaa mieltä. Olemme esittäneet joitakin tarkistuksia, mutta nyt vaikuttaa mielenkiintoiselta se, että eh, tässä voitaisiin eh, määritellä tarkemmin vielä polttoainekysymykset. Mitä tulee sitten uusiin tehtäviin, meidän pitäisi muistaa, että EMSA on kriisin eh, seurausta Erikan jälkeen otettiin esiin nämä ongelmat ja eh, muistamme nämä kaoottiset hetket, eh, jolloin päätimme, että jotakin pitää tehdä, jotta voidaan auttaa. Eh, sen jälkeen olemme olleet sitä mieltä, että meidän pitää vielä lisätä EMSAn tehtäviä. Ja meillä on kuitenkin kriisi olemassa. Tässä täytyy miettiä budjettikysymyksiä. Minä olen esittänyt tarkistuksen, jossa tuetaan esittelijää siinä, että mm, tämä 100 85 miljoonaa euroa, siitä äänestettäisiin, koska kyseessä on tehtävien laajentaminen ja siinä pitää ottaa huomioon myös rahoituskysymykset ja mm, me, tämä, ne, kun olemme käyneet läpi nämä tarkistukset, ei ole mikään vaikea analyysi, mutta me olemme lisänneet tarkistuksen, että olemme sitä mieltä, että mm, EMSAn pitää myös miettiä sitä, miten tämä asia hoitetaan ja näin täytyy olla johdonmukainen. Ja meidän, me emme voi antaa vastuuta ja vaatia asioita EMSalta silloin, kun tapahtuu erilaisia katastrofeja, silloin kun sillä on pienempi rahoitusosuus täytyy miettiä, mikä on sopiva osuus. Meidän pitää tätä tässä asiassa keskustella eh, uusia eh, tehtäviä vastaava rahoitusosuus, joka on EMSAn suhteen eh, oikeudenmukainen. Ja tällä tavoin pitäisi miettiä, miten voidaan sopeuttaa uusiin tehtäviin tämä rahoitusosuuden pienentäminen. Tämä keskustelu keskittyy nimenomaan näihin rahoituskysymyksiin Tiedän hy- hyviä käytäntöjä ja vastaavia. Se on osa hallintoa ja organisaatiota, miten tehtävät hoidetaan, mutta tämä on sellainen asia, johon meidän pitää keskittyä. Ja niinpä haluaisin tukea esittelijää, mutta olemme sitä mieltä, että tämän valiokunnan tehtävä on hoitaa asiat realistisesti ja johdonmukaisesti, kun katsomme, että EMSA ei voi hoitaa tehtäviään tällä rahoitusosuudella. Niinpä siihen pitää puuttua. Kiitos. Mrs. Foster, I don't know whether you... Kiitoksia, rouva Foster. Ilmeisesti ei. Herra Kolicek seuraavaksi. Kiitos, puheenjohtaja. Itse asiassa ei meilläkään tässä kauheasti tuota merenrantaa ole minun kotimaassani, mutta kyllä meillä silti tiettyjä ongelmia erityisesti alusten suhteen on ollut. Ja jos haluamme olla realistisia, meidän täytyy määritellä selvästi, minkä tyyppiset merialueet halutaan kattaa ja missä menevät sitten rajat ja miten tätä valvotaan satelliittien kautta. Kemistinä tiedän, että voin jäljittää raskasöljyä, voin jäljittää erilaisia öljyjäämiä ja tiedän, että on olemassa satelliitteja, jotka voivat valvoa merta avaruudesta käsin ja nähdä, mitä meressä on. Mutta mitä tehdään, kun nämä satelliittikuvat on hankittu? Miten satelliittikuvat analysoidaan ja miten sitten toimitaan löydösten kohdalla? Ja miten voin olla varma siitä, että se mitä näen satelliitti kuvassani ei esimerkiksi ole kalaparvi, vaan että se on se öljyvuoto, öljylautta, jota olen epäillyt, jonka olen elävä, elä, epäillyt löytäväni. Meidän täytyy hoitaa ensin rahoitus tasolle, jolla se todella kykenee huolehtimaan näistä lisätehtävistään onko se sitten 160, 185 vai 190 miljoonaa euroa, niin meidän täytyy pikemminkin kysyä, että mi- mihin EMSA pystyy nyt ja mitä sen pitää pystyä tekemään tulevaisuudessa. Eli meidän täytyisi nyt määritellä se alueen pinta-ala, alueen, jota haluamme valvoa satelliittivalvontajärjestelmämme kautta. Ja tämän jälkeen EMSA voi sitten kertoa meille, mitä se luulee tarvitsevansa rahoituksen suhteen. Kiitoksia komissiosta, Karamitsos. Olkaapa hyvä. Uh, Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää esittelijää ja kaikkia uh, arvon jäseniä heidän ehdottamistaan tarkistuksista tähän erittäin tärkeään asiakokonaisuuteen. Teidän valiokuntanne on aina ollut suurin liittolaisemme näissä meriasioissa, mukaan lukien EMSassa. Me tunnustamme tietenkin, eh, millaista tärkeää työtä EMSA tekee, kuten tekin teette, ja me eh, olemme viraston takana eh, me valvomme sitä ja tuemme sitä jatkuvasti, jotta se pystyy jatkamaan työtään tulevaisuudessa. Ja minun on korostettava, että todellakin eh, tehtiin täydessä yhteistyössä EMSAn kanssa. Tietenkin teidän valiokuntanne on varmasti tietoinen siitä, että eh, kokonaisbudjetti kaikille virastoille on eh, syistä, jotka kaikki tiedämme sitä on leikattu, budjettiviranomaista leikannut ja meidän täytyy nyt toimia näissä puitteissa. Enemmän voitaisiin tehdä, jos olisi vielä enemmän määrärahoja käytössä, mutta niitä ei valitettavasti ole, joten siksi meidän on priorisoitava. Tässä on tällainen muna vai kana ongelma me olemme valmistelleet tämän ehdotuksen täydessä yhteistyössä viraston kanssa, joka on pohtinut erilaisia skenaarioita, kuitenkin johtuen yleisbudjettipäätösten aiheuttamista rahoituspaineista meidän piti silloin valmisteluvaiheessa tehdä päätöksiä. Ja kun yhteislainsäätäjät päättivät uusista tehtävistä virastolle, niin ne päättivät, että nämä tehtävät olisi tehtävä nykyisten rahoituspäätösten ja äh, tulevien rahoitusnäkymien puitteissa. Nämä ovat siis ne mm, raamit, joiden sisällä meidän on toimittava. Nyt minä kerron teille suoraan, mitä minä pelkään, mitä me pelkäämme. Me olemme asettaneet tehtävät virastolle. Ja riskinä on se, että jos me nyt sanomme, että katto on tuo, eikä pelkästään teidän valiokuntanne päätä, vaan budjettiviranomainen, teidän koko parlamentti. 160 olemme päättäneet, ja jos me sitten nousemme 185, niin sitten me pelkäämme, että tämä otetaan pois tuosta 155, koska mehän olemme ehdottaneet kuutta ylimääräistä miljoonaa virastolle. Tämä vaikuttaa siis suoraan viraston toimintaan vastaan, esimerkiksi tietokeskusten perustaminen ähm, äh, ja meriturvallisuuden korkean tason ylläpitäminen Euroopan unionissa. Nämä ovat ne perussyyt, miksi virasto on perustettu, joihin haluamme palata. Äh, me haluamme äh, torjua merien pilantumista, mutta meillä ei ole rahaa siihen, jos sanotaan, että tämä on se rahoituskatto. Jos haluatte enemmän määrärahoja tuohon, niin sitten menetätte määrärahoja toisesta kohtaa. Sitten olemme erittäin vaikeassa tilanteessa, emmekä pysty toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka viraston on toteutettava. Lisäksi minun on korostettava sitä, että jotkut kysymyksistä, jotka ovat nousseet esiin pilantumisen torjunnassa, me pystytään toimimaan, tekemään nykyisissä puitteissa, siirtää aluksia, lisätä satelliittivalvontaa ja niin poispäin. Se voidaan tehdä ehkä nykyisen puitteissa budjettipuitteiston sisällä. Tietenkin minä haluaisin 190 miljoonaa virastolle, mutta kun meillä on tämä kokonaiskatto kaikille virastoille, tiedän, että budjettivaliokuntakin kannattaa tätä lisäystä. Meidän on nyt vain katsottava, että me tässä nyt polta näppejämme. Tämä on hyvin vaikea tilanne, meidän on tasapainoiltava. Ja haluaisin myös sanoa, että jotkut näistä ehdotetusta tarkistuksista saattavat lisätä viraston hallinnollista taakkaa, niin täytyy sitten tehdä lisää raportteja ja niin poispäin. Yritetään välttää tätä ja keskustetaan ennemminkin tähän operationaaliseen puoleen. Ja sitten on myös mahdollisuus, meillä on monivuotista rahoitusnäkymissä, mahdollisuus uudelleen arvioida tilannetta muutaman vuoden kuluttua. Ja sitten sitten voimme katsoa, mm, mitä tehdään, ja ehkä rahoitustilanne Euroopan unionissa on parantunut ja saamme lisää määrärahoja. Mutta herra Tellerin kanssa emme ehkä ole täysin samaa mieltä kaikesta, mutta periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme lisää rahaa. Kysymys vaan kuuluu, mistä tuo rahat otetaan. Ja me emme halua menettää EMSAn perustavoitteista määrärahoja, eh, jotta sitä käytettäisiin sitten näihin öljyporauslauttoihin ja muihin ja sinne kuitenkin voidaan ehkä löytää rahat jostain muualta. Me siis tuemme näitä ajatuksia, mutta meillä on suuria ongelmia tämän budjetin käsittelyn kanssa ja minä nyt vetoaisin teihin, että keskusteltaan muiden valiokuntien kanssa ja koko parlamentin kanssa, jos saamme tähän tehtävään lisää lisämäärärahoja, ettemme sitten menetä määrärahoja toisesta kohtaa. Sitten saisimme niin kuin yleisesti enemmän määrärahoja koko virastolle ja sitä ehkä voisimme harkita. Kiitoksia. Just, uh... Kiitos. Thank you, Chair. Herra Taylor, vielä äh, lisätä jotain? Kyllä, puheenjohtaja. Niin, Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kun nyt komissiota kuuntelee, niin puhutaan siitä, mitä EMSAn täytyy hoitaa näitä tehtäviä, niin tämä 185,5 miljoonaa euroa ei todellakaan komissionkaan mielestä ole mitenkään liian kallis hinta siltä, mitä EMSAn täytyy hoitaa, eli meidän täytyy tehdä päätöksiä. Mehän tässä itse asiassa kyseenalaistamme koko Euroopan parlamentin roolin, kun me nyt näemme vaivaa ja tarkastelemme, miten palvelut hoidetaan ja sitten päätämme demokraattisesti, että haluamme vahvistaa EMSAn roolia ja antaa sille lisää vastuita. Ja nyt meille sitten sanotaan, että ei, ei onnistu. Ei tässä ole mitään järkeä meille tulla kertomaan, että meillä on nyt tällainen säästöbudjetti ja sen kanssa on nyt vain elettävä. Mehän olemme tässä tekstissä e- tehneet ehdotuksia siitä, miten kolmannet osapuolet voisivat mahdollisesti kantaa entistä suuremman osan kustannuksista ja olemme ehdottaneet, että jäsenvaltiot tätä tarkastelevat ja joissain EMSAn sopimuksissa sopimuksissa, joita EMSalla on jäsenvaltioiden kanssa, onkin jo huolehdittu siitä, että EMSA voi ottaa tiettyjä maksuja palveluistaan. Ja niin kuin Rova Meissnerinkin mietinnössä aiemmin, kun puhuttiin mertäaluesuunnittelusta ja integroidusta rannikkosuunnittelusta, niin tämähän on osa suurempaa kuvaa. Emme voi huolehtia myöskään noista tehtävistä, jos ei EMSalla ole entistä merkittävämpää roolia, eli tuo 185-190 miljoonaa. No tästä valiokunta sitten päättäköön, mutta joka tapauksessa tämä on kyllä se taso, jota tarvitaan. Tänä aamuna budjettiäänestyksessä äänestimme hyväksyäksemme uuden äh, lisärahoituksen EMSalle tuossa kyseisessä budjettikohdassa. Lightfriedille sanoisin, että ei tässä nyt, ai ei kun hän onkin lähtenyt, hmm. mutta sanon kuitenkin, että ei kyse ole siitä, että pitääkö meidän antaa tai olla antamatta tälle <laughs> virastolle lisätehtäviä. Se päätöshän on jo tehty. Ja Kolitsek, minä ehdotin tätä uutta summaa komission omien arvioiden pohjalta, joissa todetaan, että toimintaa tehostetaan, hyvä niin, mutta esimerkiksi inflaatio jätetään täysin huomiotta. Inflaatiotako ei ole olemassakaan, sitä ei huomioida mitenkään. Olen myös katsonut EMSAn omia laskelmia, kustannuslaskelmia liittyen EMSAn lisätehtäviin. Eivät he mitään liikoja vaadi. Jos me haluamme ensalta tiettyjä palveluja, meidän on niistä maksettava. Eli odotan tässä nyt vielä näitä yksityiskohtien hiomisia sitten varjostelun kanssa ensi viikolla. Kiitos kovasti. Haluan muistuttaa, että 17. päivä syyskuuta tarkistukselle. Ja nyt voimme päättää aamun kokouksen. Koordinaattorien pitäisi kokoontua 11.15, mutta näiden muut toivottavasti näemme ja e, näemme iltapäivällä. Silloin keskustelemme matkailualaa käsittelevästä työryhmästä ja e, pitkistä painavista ajoneuvoista. Kiitos.